Pan przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Hyvät näistä herrat, jatkamme istuntoa. Eilisen istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla, onko niihin kysyttävää tai huomautettavaa? Ilmeisesti ei, eli pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava kohta esityslistalla on kyselytunti komission puheenjohtajalle. Meillä on nyt tilaisuus esittää kysymyksiä ja muistutan vielä säännöistä. Yksi minuutti per kysymys, yksi minuutti per vastaus. Sitten voi vielä tehdä puolen minuutin lisäkysymyksen ja siihen voidaan sitten esittää puolen minuutin vastaus poliittiset ryhmät voivat esittää näitä kysymyksiä. Ja sitten toisessa osassa seuraavan 30 minuutin aikana puhutaan EUn työllisyystilanteesta. Ja pyydämme, että MEPit esittävät kysymyksiä samojen sääntöjen mukaisesti, eli minuutin kysymys, minuutin vastaus Barrosolta. Ensimmäinen kysymys on Euroopan kansanpuolueen edustajalta Otmar Kaos, olkaa hyvä. Äh, das Centrum of European Studies. European Studies keskus etsii vastauksia talous- ja rahoituskriisiin. Ja tällä hetkellä olemme todella olemassa olevien sopimusten äärirajoilla. Ja jotta jotkut jäsenvaltiot eivät enää niinkään katso EUn suuntaan, vaan pakenevat protektionismiin ja kahdenvälisyyteen. Mitä aiotte tehdä näiden ongelmien ratkaisemiseksi niin, että saadaan sovittua EUn tason tavoitteista ja saadaan käyttöön sopivat välineet niin, että olemme toimintakykyisiä ja voimme vastata oikealla tavalla näihin kysymyksiin? President. Kiitoksia. Sitten komission puheenjohtaja, olkaa hyvä. Yllättävää kyllä. Jotkut poliitikot tulkitsevat Lissabonin sopimusta vähän eri tavoin. Lissabonin sopimuksen tavoitteena oli nimenomaan lisätä Euroopan ulottuvuutta, lisätä Euroopan parlamentin toimivaltaa, äh, muuttaa äänestyssääntöjä ja antaa lisää liikkumavaraa ulkosuhteissa – Yllättävää se on, mutta näin todellakin tapahtuu. Komissio, joka on sopimusten vartija artiklan 17 nojalla Lissabonin sopimuksesta, suojaa eurooppaista lainsäädäntöä ja suhtautuu tiukasti siihen, että sitä noudatetaan. Ja toiseksi tarkoituksena on esittää aloitteita. Ja tässä suhteessa me teemmekin työmme. Yritämme esittää ehdotukset jotka toivottavasti saavat tämän parlamentin tuen taakseen. Olen mainitsut myös erityissuhteet Euroopan parlamenttiin ja pyrin tekemään siitä todellisuutta. Kiitoksia. Ja sitten lisäkysymys, olkaa hyvä. Madrid. Komission puheenjohtaja Madridissa komissaari Olli Rehn teki sellaisen pakettiehdotuksen, joka ei ole vielä lopullinen, mutta sillä aloitetaan keskustelu sanktioista – Jos käännymme nyt jäsenvaltioiden puolen sanktioin, toimimme väärin. Tämän sijaan meidän täytyy sopia kaikista yhtenä, yhteisistä instrumenteista ja toimista, joita tarvitsemme. Meidän tulisi ainoastaan keskustella näistä sanktioista. Mikä on tässä oikea painopistealue? Kiitoksia. Sitten vastaus. Kuten sanoit, edustaja Karas, mitään päätöstä vielä ei ole tehty. Ensimmäinen keskustelu on käyty valtiovarainministerien välillä ja komissio esittää tiedonantonsa ensi kuussa, joka koskee vahvistettua taloushallintoa. Tavoitteena on parantaa vakaus- ja kasvupaketin toimintaa ja ottaa käyttöön makro- taloudellisia epätasapainotiloja korjaavat välineet. Tavoitteena on myös keskittyä nimenomaan sisältöön. Uskomme nimittäin, että tämänhetkisten sopimusten nojalla on mahdollista saada paljon enemmän aikaiseksi, kun puhutaan euroalueen valvonnasta ja Euroopan äh, rahatalousalueesta. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puheenjohtaja Martin Schulz. Komission puheenjohtajan EU-sopimuksessa puhutaan bailout-lausunnosta, jossa siinä kielletään, että jäsenvaltiot ottavat kantaakseen toisten jäsenvaltioiden velkoja. No, tämä Kreikan avustuspaketti johtaa siihen, että esimerkiksi Saksa kolmen vuoden ajan antaa lainaa Kreikalle 5 prosentin korolla ja sitten kolmen vuoden sitoumuksella puolitoista prosenttia otetaan siitä kannettavaksi. Ja sitten 8,3 miljardia on tämä summa. Ja mikäli näitä velkoja ei saa ottaa kannettavakseen, ei niiden avulla myöskään saa tansaita rahaa. Ja oletteko samaa mieltä Saksan hallituksen kanssa siitä, että tällainen mekanismi on täysin mahdotonta hyväksyä. It's true, uh, Mr. Schultz, that... On totta, edustaja Schulz, että Lisabonin sopimus ei mahdollista niin sanottua jäsenvaltioiden pelastamista. Ja tähän asti käytetty ratkaisu on se, että sitä ei ole vielä aktivoitu, koska sitä ei ole pyydetty. Komission mukaan se on kuitenkin täysin sopimusten kanssa yhdenmukainen. Haluan korostaa tätä. Tiedän, että mitä Saksassa tästä asiasta keskustellaan ja jossakin muissakin jäsenvaltioissa, mutta erityisesti Saksassa. Haluan vain todeta, että se on, on täysin väärin, että se mitä me olisimme tässä pohtineet on jonkunlainen pelastusyritys. Sitä se ei ole. Kysymys on lainojen koordinoinnista. Komissiolle jää tämä vastuu. Ja <clears throat> tämä on hyvin luova ratkaisu. Se on ollut mahdollista pitkien keskusteluiden jälkeen jäsenvaltioiden kanssa. Kuitenkin se on täysin yhdenmukaista sopimusten kanssa ja tietysti siinä noudattaa Lissabonin sopimuksen säännöksiä. Ja lopuksi haluan todeta, että on aivan ainutlaatuista, että oli niin vaikea löytää solidarisuusratkaisua Kreikalle, kun se löydettiin Latvialle, Unkarille ja Romaniallekin. Jos tällaiset ratkaisut löydetään euroalueen ulkopuolella, niin kyllä ne pitäisi sitten löytää euroalueen sisäpuolellakin. Kiitoksia. Sitten jatkokysymys. Niin puheenjohtaja, minä ymmärrän, että yhtä laajana tätä kysymystä ja vähän väistää sitä, että tämä on epämiellyttävä kysymys, mutta kuitenkin toistan vielä kerran. Ainakin on olemassa mahdollisuus, että jäsenvaltiot, mikäli he haluavat ottaa rahaa vastaan edullisemmin ehdoin, he voivat silloin hyötyä toisten maisten lainoista. Eli peilautuasekin sanotaan, että että velkoja ei saa ottaa kantakseen, mutta näistä ei myöskään saa sitten saada mitään voittoa. Eli oletteko puhuneet tästä Sarkosin tai Merkelin kanssa, että me vastustamme tällaista menettelyä? Look, I have been speaking about this matter. Niin, olen keskustellut tästä asiasta näiden johtajien kanssa ja usean viikon ajan. Se voi sanoa ihan rehellisesti edustaja Schultz. Valitettavasti ainoa mahdollinen ratkaisu oli juuri tämä komissio ihan alusta lähtienkin on pyytänyt konkreettisempaa solidaarisuutta Kreikan kanssa samalla niin, että tätä vastuuta jaetaan. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on, että löydämme markkinoitaisen ratkaisun, ja ratkaisu, joka löydettiin, on se, että jäsenvaltioiden lainat myönnetään erityisellä korkotasolla IMFn ehdot tulivat tässä täytetyiksi ja näistä sovittiin 11.4. Kiitoksia. Sitten Verhofstadt liberaalien puolesta, olkaa hyvä. Niin, ihan ensinnäkin, kun tarkastellaan tätä bailout-lauseketta, niin sopimuksessa ei sanota näin, vaan siinä sanotaan, että ei voida velvoittaa jäsenvaltiota ottamaan lainaa. Siitä ei sanota, että se olisi kiellettyä. Tämä pitää sanoa, muuten tästä tulee ihan katastrofi. Ottakaa sopimus, siinä sanotaan, että siinä ei voida velvoittaa jäsenvaltiota ottamaan velkaa. Eli kaikki se, mitä tässä nyt on sitten kehitetty Kreikan suhteen, niin ne on tietysti mahdollisia sopimuksen pohjalta. Minun kysymykseni on hieman erilainen. 7,6 prosenttia olisi tämä korkotaso. Se on paljon korkeampi kuin Saksalla, eli tarvitaan toisia toimenpiteitä. Meillä on tär- tärkeitä sisältöön liittyviä uudistuksia, jotka ovat tärkeitä. Strategia täytyy olla kunnianhimoisempi. Ja minun pyyntöni hyvä komission puheenjohtaja on, että missä vaiheessa aiotte esittää tämän tyyppisiä uudistusehdotuksia niiden uudistusten lisäksi, joita komissio sen Olli Rehn on jo esittänyt neuvostossa. Meidän täytyy nyt nimittäin esittää tällainen paketti näiden yksittäisten menettelyiden lisäksi. Äh, Ensinnäkin, Verhofstadt, ja vastaan samalla Schulzille. Nyt täytyy tehdä selväksi, että tämä, jos haluatte kysyä jotain Merkeliltä, niin teidän pitää kysyä sitä Merkeliltä. Minä en pysty vastaamaan täällä Merkelin nimissä. Minä olen vastaamassa täällä komission nimissä. Eli nyt pitää olla selvä. Komission näkökannasta ratkaisu, joka on löydetty, noudattaa täysin sitä, joka oli tämän bailout clausein mukainen. Ja meidän pitää olla kuitenkin varovaisia tässä. Ja sitten mihin toimin ryhdytään, tiedonanto, joka tullaan julkistamaan, no se tulee tapahtumaan ensi kuussa. Ensi kuussa siis puhutaan tästä vahvistetusta hallinnosta euroalueella. Me olemme tästä jo keskustelleet alustavasti ja oli on saanut mandaatin komissiolta ja hän on keskustellut valtiovarainministeriön kanssa. Eli voin sanoa, että toukokuun aikana te saatte sitten kuulla näistä toimista, joita me esitämme ja tällä tavalla vahvistamme euroalueen hallintoa ja myöskin EU-ssa yleisemminkin. Minulla on tätä komissiolta, että onko, osa onko Euroopan rahoitus osa tätä ehdotusta. Niin, keskusteluissa ei ole haluttu luoda mitään uutta instituutiota talous- ja rahaliiton puitteissa. Ja mielestäni se nyt ei välttämättä olisikaan hyvä idea. Mutta henkilökohtaisesti vielä säisin tästä kollegioille tehnyt päätöstä. Eli tällainen jonkinlainen rahoitusfasiliteetti Euroopassa mielestäni olisi hyvä idea. Ja me nyt vähän mietiskelemme näitä erilaisia väyliä vahvistaa ja mietimme, miten voitaisiin antaa takeita. Ja tällaisia asioita, jotka ovat liittyneet tähän eurooppalaiseen valuuttarahastoon. Seuraavaksi Daniel Cohn-Bendit. Kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin, että komission puheenjohtaja pyytäisi Saksalta sitä, että se lainaisi antolainauksena yhtä paljon kuin se saa ottolainauksena. Eli sama korko. Minulla on kysymys aktasta. Te olette siitä neuvotellut jo tästä sopimuksesta väärännyksiä vastaan. Meillä on parlamentin päätöslausema maaliskuuta, jossa todetaan, että täytyy vähentää aktaneuvotteluita, jotka koskevat väärännyksiä. Huomenna aiotte julkaista. Kiitos, kiitos. Nyt siihen on kulunut vuosi. Ensimmäiset arviot ja tekstin joka, koskee, joka on tulosta Uuden-Seelannin huippukokouksesta. Tämän parlamentin täytyy sanoa siihen kyllä tai ei. Eikö olisi järkevämpää saada selkeämpi tämä, selkeämpi tämä parlamentti mukaan ja näin, että saataisiin avoimuutta näihin neuvotteluihin. Sillä jos ei, niin tässä parlamentissa ollaan samassa tilanteessa kuin olette olleet Swiftin kanssa. Näin olen pyynnä teitä, että meillä on avoimuutta ja että te ette anna meille näitä tekstejä ihan sellaisina, niin kuin ne ikään kuin olisivat neuvotteluiden lopputuloksia. Ihan niin kuin niitä antaisi vaikka suuryrityksille. Niin kunnioitan tietysti parlamenttia, konvenit. Ja tästä syystä komissio ihan konkreettisesti Kurtin henkilössä oli mukana näissä neuvotteluissa. Ja hän sai luvan julkistaa kaikki neuvottelusta syntyneet asiakirjat ja nehän siis julkistetaan huomenna 21. huhtikuuta. Neuvottelut alkoivat jo ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan, tähän tiedät tämänkin varmasti, ja on meidän etumme pitää huolta myöskin parlamentin eduista. Parlamentilla on uusia valtuuksia kansainvälisissä neuvotteluissa ja komissio tukee tällaista suurempaa roolia, joka parlamentilla nyt on kansainvälisissä neuvotteluissa. Kujen. Euh, monsieur le Président, il faut pas jouer sur les... Niin, hyvä puheenjohtaja. Ettehän te saa tässä nyt vain sanoilla leikkiä, että aiotteko te kysyä vai ettekö sitä. Jos te haluatte avoimuutta, niin täytyy jatkaa neuvotteluita, kun noita huomioon, että meillä on Lissabonin sopimus. Eli ei se, että te kysyisitte, pyytäisitte ehkä, vaan teidän täytyy tehdä näin. Sillä tänä päivänä nyt ollaan jo Lissabonin sopimuksen puitteissa. Lissabonin sopimuksen puitteissa teillä on velvoite tänä päivänä toimia avoimesti suhteessa parlamenttiin. Sillä teidän täytyy saada myöntävä vastaus parlamentilta, mikä ei tietysti ole varmaa, kun huomat, äh, joka tarkastetaan tätä tekstiä, josta neuvotellaan. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen olen va- tukenut parlamentin vahvistettua roolia myöskin näissä kysymyksissä, ja se, mitä huomenna julistetaan, mutta meidän piti saada tähän lupa neuvottelukumppaneilta. Eli kyseessä on tämä neuvotteluteksti, luonnos. Mitä varmaan ymmärrätte, on tiettyjä kansainvälisiä neuvotteluita, jotka ovat vähän arkaluontoisempia. Ja silloin täytyy olla hiukan varauksellinen. Mutta mahdollisuuksien mukaan me olemme ottaneet mukaan parlamentin, sillä on uusia valtuuksia Lissabonin sopimuksen myötä nyt kansainvälisissä neuvotteluissa przewodniczący Timothy Kirkhope. Kiitoksia. Sitten Timothy Kirkhope konservatiivien ja reformatisten puolesta. Puhemies, maaliskuussa Euroopan komissio ilmoitti, että se aikoi tarkastella uudelleen työaikadirektiiviä, kun edellinen tarkastus ei onnistunut. Parlamentti vaatii, että kansallinen opteot poistettaisiin tästä ja se johti umpikujaan. Kuten kaikki muistanette, Yhdistyneen kuningaskunnan Labourin mepit äänestivät toisin kuin oma hallituksensa. Nyt meillä on uusi tarkistus, ja kun otetaan huomioon, että EU, monet maat haluavat, että työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä joustavammin, niin komissio Varoson johdolla aikoo esittää, aikooko se esittää tällaisen ehdotuksen, jossa poiketaan tästä 48 tunnin työviikosta? Minulla ei ole tätä lainsäädäntöehdotusta vielä taskussa, niin on vielä liian varhaista miettiä, millaisia muutoksia tehdään tähän tekstiin. Meillähän on konsultaatiopaperi, joka on vielä avoin luonteeltaan. Ja haluaisin kuulla myöskin työmarkkinaosapuolten kannat. Uusilla säännöillä suojellaan työntekijöitä liian pitkiltä työajolta ja liian vähäiseltä levolta. Ja pitää olla joustavuutta sille, että työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja esimerkiksi PK-yritysten kilpailukykyä voidaan edistää. Meillä pitää olla tähän ratkaisu, koska tehän tiedätte, että on tapauksia tuomioistuimessa, joissa meidän on pakko löytää ratkaisuja. Eli me yhdämme löytää paljon tukea tälle uudelle ehdotukselle ja me haluamme vielä uudistaa tätä direktiiviä. Um, I understand that President Barroso doesn't want to... Ymmärrän, että puheenjohtaja Barroso ei halua vielä ennakoida komission neuvottelujen lopputulosta, mutta kuitenkin EU:ssa on useita ihmisiä, varsinkin kolme miljoonaa yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka tällä hetkellä hyötyvät opt jotka odottavat sitoumusta häneltä siinä, että Taloudellinen lamakausi ei johda siihen, että ihmisillä on vaikeampi työskennellä. Valitettavasti komission jäsen ei antanut meille kuulemistilaisuudessaan riittävää vakuutusta tässä suhteessa, mutta luotan siihen, että komission puheenjohtaja Barroso näin nyt tekee. But in fact... Niin sepä ystävästä kirkko, mutta Britannia lukuun ottamatta on myöskin 26 muuta jäsenvaltiota EU-ssa. Joten varmaan ymmärrätte, että vaikka me ymmärrämme nämä huolenaiheet, mutta meidän täytyy myöskin kuunnella muita perusteltuja huolenaiheita. Ja tämä on hyvin monimutkainen ja arkaluutoinen kysymys. Meidän täytyy löytää tasapaino joustavuuden suhteen, pk yrityksen ajatellen, mutta meidän täytyy myöskin suojella työntekijöitä, ja te varmaan myöskin kannatatte tätä. Ja tätä me aiomme tehdä. Ja nyt pyydämme, että työmarkkina osapuolilla olisi rakentavia ehdotuksia. Lothar Biski. Kiitoksia sitten Lothar Biski UEN ja vasemmistoryhmän nimissä. Ähm. Kiitos puhemies. Herra Barroso, teidän työelämästä on puhuttu parlamentissa. Olette todennut, että haluatte puuttua kritiikkiin. Minulla on yksi kysymys. Viime aikoina täällä on puhuttu paljon kriisistä ja sen selättämisestä. Minusta kuitenkin näyttää siltä, että käytännössä pankit eivät ole juurikaan muuttuneet. Ja minua kiinnostaisi ainoastaan yksi asia. Uskotteko, että me tai komissio olemme tehneet kylliksi? Ja mitä uskotte, että vielä tarvitaan, jotta rahoituskriisin syyt voidaan selättää pitkällä aikavälillä niin, että pankit eivät jatka vanhan mallin? Um, Kiitoksia. Tänään me esittelimme työohjelmamme toimintamme rahoitusalalla. Me olemme tehneet jo hyvin paljon, mutta suuri osa on vielä tekemättä. Komission ehdotukset ovat hyviä mielestäni ja on ikävää, että jossain tapauksissa kunnianhimo on vähän laskettu alaspäin jäsenvaltioissa, mitä tulee esimerkiksi tähän valvontapuitteistoin. Sitä nyt pohditaan täällä parlamentissa. Ja sitten on ehdotuksia. Meillä on sitten täydellinen luettelo, jonka esittelin tänään – tulen esittelemään parlamentilla lähitulevaisuudessa, mutta on jotain yksittäisiä kysymyksiä. Esimerkiksi minä tuen sitä, että meillä olisi jonkinlainen pankkimaksu. Sen pitäisi olla asia, käsitellään G20-kokouksessa ja on oikeudenmukaista, että pankkialalla kaikkien sen aiheuttamien ongelmien jälkeen taloustilanteellemme siellä pitää myöskin antaa oma panos, jotta voimme tulevaisuudessa pankittaa talouttamme. Eli tässäkin on tasapainokysymys. Me emme halua mitenkään heikentää hyvin merkittävää alaa taloudessamme, eli rahoitusalaa, mutta joitain toimia täytyy toteuttaa, jotta voimme palauttaa luottamusta rahoitusalalle. Herra Barroso, lyhyt jatkokysymys vielä. Herra Ackerman, Saksan pankin pääjohtaja, häntä ei ole helppoa vakuuttaa. Hän on sanonut, että hän haluaa jälleen saada 25 prosenttia voittoa. Hän ei ole muuttamassa siis mitään. Eli hän haluaa jälleen tuoton olevan 25 prosenttia. Puhun nyt herra Ackermanista, Saksan pankin pääjohtajasta. Kyseessä ei ole mikään pikkupankki. I'm sorry, I did not... Anteeksi, en nyt ole kuunnellut Deutsche Bankin pääjohtajan lausuntoja, joten en voi kommentoida asiaa, josta en tiedä mitään. E, dziękuję bardzo. E, Europa Kiitoksia. Sitten EUF-ryhmän puolesta William Dartmouth. No, puheenjohtaja, koska rahoituskriisi on ollut luottokriisi ja pankkikriisi, joka on syntyisin suurista liikepankeista, Royal Bank of Scotlandista, IKBista, Fortisista, sen tapaisista, niin oletteko sitä mieltä, että vaihtoehtoisten rahastojen direktiivi, joka on todella vahingollinen yhdistyneelle kuningaskunnalle, on vääränlainen aloite komissiolta, jonka tavoitteena on aivan väärä tavoite. Absolutely not. I think it's... No en todellakaan. Mielestäni se on erittäin hyvä aloite. Nimenomaan se, että tavoitteena on palauttaa luottamusta hyvin tärkeälle alalle, eli rahoitusmarkkinoille. Eli mielestäni tästä on etua myöskin rahoitusalalle, että sillä on uskottavuutta. Meidän täytyy puhua tästä avoimesti. Nyt on uskottavuusongelma rahoitusalalla. Ja vastuuton käyttäytyminen joissain suurissa tahoissa tällä alalla, ei ainoastaan Britanniassa, vaan myöskin muissa eurooppalaisissa maissa. Ja vielä tilanne Yhdysvalloissa johti siihen, että meillä täytyy nyt kunnollista sääntelyä. Sääntely, jota nyt on ehdotettu, on mielestäni tasapainoista ja tarkoituksena ei ole luoda ongelmia rahoitusalalle, vaan päinvastoin tarkoituksena on luoda luottamusta koska rahoitusala tarvitsee tällaista uskottavuutta, jotta se pystyy rahoittamaan taloutta. Mr. President, Hyvä puheenjohtaja, millä tavalla IAF-direktiivi, siis vaihtoehtoisten rahastojen hallinnointidirektiivi, palauttaa luottamuksen uudelleen, koska kuitenkin ongelma piilee nimenomaan suurissa liikepankeissa. Niin mielestäni ongelma ei ole pelkästään suurissa pankeissa ongelma, joka lähti Yhdysvalloista, ei lähtenyt pelkästään suurista pankeista, vaan se lähti myöskin ei-kaupallisista pankeista, investointiyrityksistä ja myöskin vipurahastoista. Eli emme ole samaa mieltä tästä analyysistä, että tämä ongelma lähti suurista pankeista. Jotkut suuret, perinteiset kaupalliset suuret pankit eivät olleet vastuussa tästä kriisistä. Oli monenlaisia toimijoita, joilla on jonkinlaista vastuuta tästä sotkusta, joka sitten syntyi rahoitusalalle ja kun on oikean tasoista sääntelyä, silloin voidaan parhaiten puuttua asiaan sekä pankkien että muiden välineiden ja toimijoiden osalta näillä markkinoilla. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomien nimissä Andrew Helly William Broms. Kiitoksen puheenjohtaja. Euroopan ulkosuhdepalvelu on vastuussa korkealle edustajalle. Korkean edustajan rooli artikla 18 nojalla on johtaa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa neuvoston toimivaltuuttamana. Neuvosto taas sisältää jäsenvaltioiden edustajia. Kuitenkin vaikutusvaltaiset äänet poliittisissa ryhmissä tässä parlamentissa haluavat, että komissiolla olisi paljon määrävämpi osa tuossa yksikössä, varsinkin kun se vaatii sitä, että komission pitäisi tarjota ulkosuudepalvelun henkilöstöstä 50 prosenttia ja että siihen ei saisi vaikuttaa hallitusten välisyys. Anteeksi tämä sana, ei se minun keksimäni ole, mutta minusta se on vähän niin kuin salakieltä, kun puhutaan neuvostosta ja Eurooppa-neuvostosta. Ja lisäksi korkea edustajahan on komission varapuheenjohtaja. se, että ulkosuhdepalvelu hoitaa komissio tai korkea edustaja, niin se olisi kyllä aika epälaillista. En ole samaa mieltä. Kuten tiedätte, kun on luotu tämän korkean edustajan rooli, se on kaikkein tärkein uudistus Lissabonin sopimuksesta. Ja me yhdistämme nyt nämä hallitusten väliset ja yhteisön valtuudet. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on edelleen hallitusten välinen kysymys ja se kuuluu jäsenvaltioille, mutta on muitakin valtuuksia, joita nyt ei pidä jättää hallitusten väliselle tasolle, vaan se on pidettävä yhteisön tasolla. Eli korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja, hänellä on siis kaksi hattua, ja hänen täytyy käyttää tätä synergiaa hyväkseen näistä kahdesta tahosta. Eli tietysti on valtuuksia, joita hän voi kehittää komission varapuheenjohtajana, mutta hän tekee myötä yhteistyötä neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja näin voimme toimia johdonmukaisemmin ulkosuhteissa EU:ssa ja voimme vahvistaa omia etujamme ja arvojamme maailmassa. I can see the internal consistency. Ymmärrän tämän sisäisen johdonmukaisuuden siinä, mitä sanoitte, koska olette integraation puolustaja, mitä minä en ole. Mutta itse asiassa se, mitä te ehdotatte, on, että meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin Lissabonin sopimus, joka sinänsä jo on ihan huono ajatus. Ja miltei leikata tästä pois neuvostosta, vaikka se onkin ongelmallinen siinä, että ainakin on sentään kansallisvaltioiden edustajat. I could never suggest... Niin komission jäsen, en koskaan sanoisi, että meidän pitää rikkoa sopimuksia, koska mehän varmistamme sen, että sopimuksia noudatetaan. Eli pyytäisin, että jäsenvaltiot noudattavat sopimuksia ja kaikkien toimielinten on noudattava sopimuksia. Ja sopimuksessa on löydetty tasapaino ja mielestäni tätä tasapainoa tulee noudattaa. Se on edistystä, kun verrataan sitä menneisyyteen. Silloin meillä oli täysin erilainen, erilaiset toimielimet ja sehän nyt on tärkeää tukea eurooppalaisia arvoja maailmassa. Eli uskon, että sopimuksia noudattaen on mahdollista päästä mihin sopimuksella on tarkoitus päästä, ja se voidaan toteuttaa hyvällä yhteistyöllä kaikkien toimielinten välillä ja tietysti kunnioittaa myöskin kaikkia jäsenvaltioita. E, Kiitoksia. Yleiset kysymykset on nyt käyty loppuun ja sitten siirrymme vähän yksityiskohtaisempiin aiheisiin. Euroopan unionin työllisyystilanne Sergi Silvestri saa ensimmäisen puheenvuoron. Niin, puhemies, olen Etelä-Italiasta ja siellä talous pohjautuu pk-yrityksiin, tekstiiliyrityksiin, kenkäteollisuuteen ja tämän kaltaisiin. Ja siellä teollisuus on todella suurissa vaikeuksissa, koska Kiinasta ja Aasiasta tulee niin paljon tuotteita. Etelä-Italiassa kenkien tuottaminen maksaa 13 euroa ja Kiinasta tuotuna 4-5 euroa ja niin edelleen. Ja jos näitä yrityksiä suljetaan, menetetään tuhansia työpaikkoja ja tämä taas köyhdyttää koko aluetta. Ja todella pohdin, miksi tässä odotetaan tullien asettamista. Kiinassa lapset tekevät työtä 12-vuotiaista lähtien ilman mitään oikeuksia huonoissa oloissa. Mikä tässä on ratkaisu? Kun minä tapaan yrittäjän, mitä minun täytyy sanoa siinä, mitä Eurooppa tekee tässä kriisissä, kun työpaikkoja hukataan, mennään täysin väärään suuntaan koko Euroopassa. Ja Etelä-Italiakin on joutunut todella, todella pahan kriisiin. Haluaisin nyt kuulla vastauksia, puheenjohtaja. Yes, um, I understand your concern and it's a very... Ymmärrän nämä huolenaiheet ja ne ovat ihan perusteltuja. Ja haluan tietysti tukea pk-yrityksiä. Nehän ovat kaikkein tärkein osa työpaikkojen luomisessa Euroopassa. No miten sitten voidaan puhua, puuttua tähän kilpailuun, jota tulee muista osista maailmaa, joissa noudataan alhaisempia standardeja sekä työvoiman että ympäristön osalta? No tietenkään ratkaisu ei ole sulkea rajojamme, koska Euroopan unioni on kaikkein suurin viejä maailmassa. Eli ratkaisu on edistää kunnollista työtä ja meidän pitää nostaa sosiaalisia standardeja kaikkialla maailmassa. Ja tätä me olemme edistäneet myöskin G20 neuvotteluissa ILOssa, ja se on osa vuoropuhelua muiden tahojen kanssa. Mutta tämä ei ole ratkaisu, ellei sitten ole dumppausta. Silloin täytyy käyttää antidumppaustoimia, mutta emme halua kuitenkaan sulkea rajojamme kaupalta, koska siitä olisi meille itsellemmekin haittaa. Pan George. Kiitoksia. Ja sitten Papa Nikolaou. Kiire proedre. με αφορμή... Puhemies, kun puhutaan Kreikan tilanteesta, olemme kaikki seuranneet sitä hyvin läheltä ja sitä, kuinka ongelmia on pyritty ratkaisemaan. Me tiedostamme tilanteen tietyllä tavalla ja meistä näyttää hieman siltä, että neuvosto laittaa tässä nyt komission hieman selkä seinää vasten. Ja mitä tulee kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka, joita me kohtaamme kreikkalaisina, niin komissio vastaa aina teknokraattisesti. Puhumme puhumme muusta taloudesta ja muista. Tässä tarvitaan ylikansallisia lähestymistapoja. Ja meidän täytyy todella taistella köyhyyttä, sosiaalista köyhyyttä ja työttömyyttä vastaan. Miten komissio voi päästä näihin aikaisemmin asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin? Työttömyys ja työllisyys, kuten tiedätte, riippuu yleistä taloustilanteesta. Tästä pitää olla ihan selvillä. Me emme voi palauttaa niitä työllisyystasoja, joita meillä oli ennen kriisiä, ennen kuin olemme saaneet lisää kasvua Eurooppaan. Ja siitä syystä keskitämme ponnistelumme uusiin kasvulähteisiin ja pyrimme palauttamaan sen kasvun, joka on kriittisen tärkeä Euroopan unionille. Se on nyt meillä etusijalla. Erityisiä toimenpiteitä on tehty nimenomaan työllisyyden lisäämiseksi. Niitä löytyy myös 2020-strategiasta uusia ohjelmia käytettäväksi. Mutta perusajatus on palauttaa kasvun ehdot, mukaan lukien usko talouteen. Kun tarkastetaan Kreikan tilannetta, kuten tiedätte, hyvin paljon riippuu siitä, miten paljon uskotaan Kreikkaan. Ja siitä syystä täytyy myöskin korjata tiettyjä verotuksellisia epätasapainotiloja. Derudin. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. No, kolik Frederick Derdeau. Frederick Derdeau. Monsieur le Président, la situation de l'homme... Puheenjohtaja, työllisyystilanne on erittäin huolestuttava. Vuonna 2009 2,7 miljoonaa euroa, eh, miljoonaa eurooppalaista menetti työpaikkansa ja myöskin köyhyys on noussut 8 prosenttiin, ja tähän ei vielä ole otettu mukaan sitä, että 18 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Eikö meidän pitäisi miettiä kahta perusperiaatetta? Eli ensinnäkin meidän pitää vahvistaa kunnollista työtä. 2020 strategiaa olisi, siinä olisi pitänyt ottaa mukaan tämä kohta erityisesti. Myöskin meidän pitää kehittää solidaarista yhteiskuntaa. Mitä aiotte tehdä, ja aiotteko edistää älykästä ja vihreää työtä ja myöskin kun nostetaan työllisyyttä ja keskitytään nuoriin, tästähän te olette puhuneet, mutta myöskin yli 50-vuotiaisiin. Näin ollen kysynnän lisääntyminen, kun ajatellaan uudelleenjärjestelyitä erinäisillä saroilla, meillä pitäisi olla globaalia teollisuuspolitiikkaa. Niin ne ongelmat, joita otatte esille, löytyvät tietysti 2020-strategiasta. Minähän puhuin jo tästä poliittisessa suuntaviivoissani ja lisäksi se, että meillä on todellinen teollisuuspolitiikka Euroopalle, ei mikään vanha sellainen, vaan se, jonka tavoitteena on se, että me saamme kestävän teollisuuden Eurooppaan, nykyaikaisempi politiikka, joka on suuntautuneempi tulevaisuuden Ja nuorille meillä on vähintään kolme, ainakin kaksi lippulaiva-aloitetta Use on the Move ja New Skills for New Jobs-aloitteet. Ja olemme ottaneet käyttöön tiettyjä tavoitteita, varsinkin koulutuksen puolella. Köyhyyden torjunta. Meillä on tämä 2020-strategian ulottuvuus, koska olemme sitä mieltä, että työttömyys ja sen torjunta on meidän ensimmäinen prioriteettimme. Uskon, että tämä strategian kehittäminen mahdollistaa sen, että voimme saada aikaiseksi merkittäviä tuloksia, kun pyrimme torjumaan työttömyyttä. Kollega Sergio Coferati. Kiitokset Sergio Coferati. Grazie. Signor Presidente, come le... Kiitoksia puhemies. Kuten tiedätte, viime vuosina työllisyys, työttömyys on lisääntynyt kaikissa EU-maissa, vaikkakin ehkä eri muodoissa, ja se on kasvamassa entisestään. Taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siinä, että tarvitaan ainakin pari vuotta ennen kuin lievät elpymisen merkit todella yleistyisivät. Ja elpyminen vasta kymmenen vuoden aikana saa aikaan todellista kasvua. Ja tässä ovat riskialttiina myös nykyään töissä olevat ja tulevaisuudessa nykynuoret ovat vaarassa jäädä ilman työpaikkoja. Ja pohtisin, mitä on tehty sen eteen, jotta suojeltaisiin kaikkien niiden tulotasoa, joka jää, jotka jäävät ilman työpaikkaa. Tarvitsemme oikeanlaisia koulutusmuotoja niille, jotka ovat jääneet työmarkkinoiden ulkopuolelle. Olette periaatteessa oikeassa tässä analyysissä, kun ajatellaan vapautettuja markkinoita. Ja tilanne itse asiassa pahenee, vaikkakaan ei nyt yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Me alamme myöskin nähdä nyt vähän vakautumisen merkkejä joissain jäsenvaltioissa – mutta nyt on yhdeksän kuukautta siitä, kuin elpyminen alkoi syvästä lamasta. Ja nyt kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin tämä hauras elpyminen alkaa todella vaikuttaa työmarkkinoihin. Siksi painopistealueemme on nyt työllisyys. Ja nuoret ja työttömyys, se on erittäin huolestuttava yhdistelmä. Yli 20 prosenttia nuorista on nyt työttömänä Euroopassa. Ja siksi meillä on nyt kolme aloitetta tämän vuoden puolella – Kaksi niistä jo mainitsin. Ja sitten on myöskin tämä nuorisotyöllisyysaloite. Ja sitten konkreettisia aloitteita tullaan myöskin luomaan. Ja tarkoituksena on vahvistaa ammattikoulutusta, enemmän harjoittelupaikkoja, joita sitten rahoitettaisiin Euroopan sosiaalirahastosta. Ja sitten enemmän korkealaatuista oppimista työpaikoilla, eli näitä työharjoittelua ja mahdollisuus myöskin suorittaa työharjoittelua muissa maissa. Kiitoksia sitten Graham Watson. Mr. President, uh, last week the... Hyvä puheenjohtaja, viime viikolla Euroopan ilmastosäätiö asti tiekartan vuodelle 2050. Siinä on kolme erilaista tapaa, jolla EU voisi leikata hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla. Näin voisimme tehdä miltei eh, tämänhetkisin kustannuksin ja voisimme olla miltei omavaraisen energian suhteen ja saisimme aikaiseksi myös selkeän äh, eh, verkostokehittämisen, kun taloutta, taloudellista hiiltä vähennettäisiin. Hyväksyykö komissio tämän tiekartan? Onko se valmis antamaan Euroopan unionille uutta vauhtia, kun se pyrkii ehdottamaan näitä uusia eh, eh suuntauksia? Ja kun otetaan huomioon, miten paljon uusia työpaikkoja se luo Käytättekö te, puheenjohtaja Barroso, tätä mahdollisuutta todella sitouttaaksenne jäsenvaltiot tarvittavaan toimintaan? Report of European... Me tiedämme tästä raportista ja 2020 strategiassa me ehdotamme resurssitehokasta Eurooppaa, jonka tarkoituksena on erottaa kasvu ja resurssien käyttö, ja näin Eurooppa olisi hyvässä kilpailuasemassa muihin verrattuna. Ja tämä näkyy myöskin komission työohjelmassa vuodelle 2010 sen jälkeen. Ja komission tarkoituksena on kehittää Euroopan tietä vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä vähentämällä hiilen käyttöä energiantuotannossa ja liikenteessä. Ja näin meillä on pitkän ajan puitteet politiikalle ja investoinneille, ja korostan sanaa investoinnit. Me uskomme, että ilmastotavoitteisiin, samoin kuin uusiutuvien energialähteisiin tavoitteisiin, niiden avulla voidaan luoda vihreitä työpaikkoja Eurooppaan. E, Kiitoksia. Sitten Trypel. Thank you, Mr. President, dear commissioners. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät komission jäsenet. Uudet e, tietotekniikan välineet, kuten iPad tai muut, mahdollistavat sen, että digitaalista muotoa voidaan hyödyntää paremmin, varsinkin niin sanottuja e-kirjoja Kuitenkin suurin osa näistä aloitteista tulee Yhdysvalloista. Mitä komissio tekee, jotta se voisi edistää meidän kulttuuriperintömme digitalisointia mantereellamme? Europeana, Digital Library. digitaalinen kirjasto. Sen haasteena on laittaa nettiin kansallisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmat. Tämä on hyvin suuri hanke. Tällä tavalla me säilyttää kulttuuriamme, mutta me emme kuitenkaan saa varastaa, varantaa tekijöiden oikeuksia, kun puhutaan näistä orpoteoksista ja harvinaisista teoksista. Meidän täytyy myöskin miettiä rahoitusta, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Ja olen pyytänyt, että varapuheenjohtaja Cruz ja Vasili ja perustavat viisaiden ryhmän. Ja Maurice Levy Elisabeth Nigeman ja Jacques de ovat saaneet vastuulleen tämän tehtävän ja viisaiden ryhmässä he edistävät tätä ajatusta, jolla voimme digitalisoida tärkeää perintöämme, tietenkin täysin noudattaen tekijänoikeuksia. Ja haluaisin saada teiltä sitten suosituksia ja neuvoja vuoden loppuun mennessä. Sitten Richard Czarneski. E, panie przewodniczący komisji! chciałem dowiedzieć się jak. hyvä komission puheenjohtaja haluaisin tietää mikä teidän mielestänne on ilmailualalla tämän lentokielen kiellon vaikutus. Tämän päivän Financial Times e, sanoo, että Tästä lentokielestä on aiheutunut se, että yli 7 miljoonaa matkustajaa on joutunut jumeutumaan jonnekin kentille ja se on maksanut yli 200 miljoonaa dollaria päivässä ilmailuyhtiölle. Mikä vaikutus sillä on myös tämän toimialan työllisyydelle? Sillä käsittääkseni juuri tässä syystä te ette ollut Krakovassakaan paikalla te ja Van Rompuy. To... Niin haluan pitää nämä hautajat täysin erillään muista kysymyksistä. Kunnioitan kovasti presidentti Kaczynskia. Olen tehnyt hyvää yhteistyötä hänen kanssaan ja tein kaikkeni, jotta pääsisin hautajaisiin. Olin mukana kaikissa seremonioissa, joihin pääsin liittyen tämän presidentti Kaczynskin kuolemaan. En nyt oikein ymmärrä, miten oli mahdollista, että nyt aletaan arvostella tällä tavalla ja käytetään tätä näiden ihmisten kuolemaa kritiikin aiheena Euroopan instituutioita vastaan. Yritin päästä Kaczynskin hautajaisiin viimeisen hetkeen asti. Ongelma on se, että hyvin myöhään lauantaina sain tiedon, että lento, jonka Belgia oli järjestänyt, oli peruutettu, enkä enää pystynyt tulemaan paikalle. Joten haluan nyt tehdä täysin selväksi, että omalta osaltani tein kaikkeni, mitä pystyin, osoittamaan kunnioitustani en pelkästään näille onnettomuuden uhreille, vaan myöskin Puolalle kansana. No, jos nyt sitten saan vielä toisen minuutin liittyen tähän ilmailualan kysymykseen. Me tiedämme, kuinka merkitys vaiku- merkittävä vaikutus tällä on ilmailualaan. Ja sen vuoksi me olemme jo tekemässä työtä sen suhteen, millä tavalla pystymme tarvittaessa auttamaan eurooppalaista ilmailualaa. Siellä on kärsitty vakavia tappioita, koska siellä ei ole pystytty lentämään päiväkausiin. Ja meidän täytyy löytää nyt laaja ratkaisu, jotta ala saadaan ulos tästä kriisistä. Ja meillä oli samanlainen kriisi myöskin syyskuun 11 jälkeen ja nyt yritämme miettiä, millä tavalla voimme lieventää näitä valtion apusääntöjä. Tästä on puhuttu kollegion kokouksessa tänään. Pan Nikola. Kiitoksia. Sitten Kontis. Hyvä puhemies, hyvä Barroso, Virallisten tietojen perusteella vuoteen 2006 mennessä työllisyys oli noin 8-9 prosenttia, kun Lissabonissa puhuttiin täystyöllisyydestä. Ja nyt ollaan menossa yli 10 prosentin yli. Tässä on todella tulivuori, joka on kohta purkautumassa. Kreikassa Irlannissa, Romaniassa, Liettuassa tarvitaan todella säästötoimia. Ja työttömyys on noussut äärimmäisen korkeaksi. Miten nämä säästöpolitiikat, joita tekin edistätte komissiossa, vaikuttavat? Miten ajattelette niiden vaikuttavan maan talouteen ja työllisyystilanteeseen – Uskotteko, että kun IMF puuttuu peliin, niin voidaan lisätä työllisyyttä Euroopassa? Kun tarkastetaan Kreikkaa, niin Kreikan viranomaiset tekivät päätökset ja varmasti ymmärtänette, että tällainen makrotalouden epätasapainotila Kreikan taloudessa on tietysti kovin kielteinen, kun tarkastellaan kasvua ja työllisyyttä. Uskoakseni on selvää, että ilman että palautamme uskon Kreikan julkisen talouteen, ei synny myöskään investointeja eikä kasvua Kreikassa. Ja ilman kasvua me emme voi myöskään saada aikaiseksi työllisyyttä. Siitä syystä makrotaloudellinen tasapaino, sen ei pitäisi olla missään ristiriidassa kasvun kanssa. Meidän täytyy pyrkiä suoritumaan tästä siirtymäajasta ja stimuloimaan taloutta, mutta samalla myös kunnioittaa makrotaloudellisen tasapainon tarpeita. Siksi Kreikan talouden intresseissä ja Kreikan työntekijöiden intresseissä on mahdollisimman nopeasti saada tämä julkinen talous kuntoon. Kiitoksia sitten Paul Ribisch. Thank you, president. Kiitoksia puhemies kysymykseni liittyy tulivuoren purkaukseen tämän savun puolesta ja hiilidioksidipäästöjen osalta tulee vaikuttamaan tilanteeseen. Onko mahdollista arvioida, millainen hiukkas kuormitus täytyy ottaa huomioon, jotta emme vaarana työpaikkoja, koska tämä direktiivi on erittäin rajoittava näiltä osin please. Uh, look, this vote... Tämä tulivuoriongelma on tietysti meidän hallintomme ulkopuolella. Ei, Euroopan instituutiot eivät voi sitä hallita. Mutta nyt meidän täytyy kuitenkin vastata se seurauksiin. Kun puhutaan ilmailualasta, niin olemme jo todenneet, että me tarkastelemme sitä, mitä voidaan tehdä. Pohjautuen jo siihen, ennakkotapauksen, mitä meillä oli syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Taloustilanteesta on liian varhaista vielä tehdä mitään yleiskatsausta. Ja varmaankin on hyvä välttää paniikkiskenaarioita. Meidän mielestämme on tärkeää tällä hetkellä pureutua tarkastelemaan näitä haittoja, vahinkoja, katsoa mitä Euroopan unionissa voidaan tehdä. Samalla pitää muistaa yksi tärkeä asia – Euroopan unionissa meillä yksi prosentti on julkisia rahoja ja kaikki 99 muuta on kansallista valtiosta tulevaa. Siitä syystä on vaikea pyytää Euroopan unionia ratkaisemaan kaikki tällaiset ongelmat, kun sillä ei ole siihen tarvittavia välineitä. Kiitoksia sitten Boris. Szanowny panie przewodniczący, w strategii 2020... Kiitoksia puhemies. 2020 strategiassa puhutaan siitä, että meidän tulisi keskittyä koulutukseen, jotta olisi enemmän eurooppalaisia korkeakoulutuksen piirissä. Ja haluaisin kysyä Euroopan sosiaalirahastosta ja tutkimus- ja kehitysrahastoista, pidetäänkö niistä kiinni myöskin tulevissa budjeteissa, koska nehän ovat avain innovaatioon ja laajempaan työllisyyteen. Ja etkö katso, että meidän tulisi keskittyä myöskin siihen, että investoimme mikroyrityksiin. Sehän on hyvä tapa työllistää itsensä, ja tällä hetkellä sen taso on erittäin alhainen. Kyllä, kuten tiedätte, olemme jo 22 strategiassa yhdeksi tavoitteeksi ehdottaneet sitä, että pyritään torjumaan aikaista koulusta poisjäämistä ja lisäämään koulutusta. Meidän mielestämme ei voida puhua eurooppalaisesta kilpailukyvystä, jos ei samalla puhuta koulutuksesta. Siksi kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä tämä tavoite. Lisäksi meidän täytyy saada resurssit liikkeelle jäsenvaltioista ja Euroopan unionista. Ja täytyy keskustella rahoitusnäkymistä, jos ei siellä vielä olla. Mutta kyllä, joidenkin, joitakin toimia pitäisi tehdä Euroopan unionin tasolla ja näin täydentää kansallisten hallituksen, hallitusten tekemiä ponnistuksia. Ja sosiaalirahastossa meillä todella on jo toimia nuorille ihmisille harjoittelusta alkaen. Ja rahat, jotka ovat käytössä sosiaalirahastossa, voidaan ottaa tähänkin tarkoitukseen, mutta meillä täytyy olla riittävät tavoitteet kaikissa Euroopan unionin käytettävissä olevissa välineissä. Jutta Steinruck. Kiitoksia seuraavaksi Jutta Steinruck. Kestään Puhemies, eilen media kirjoitti siitä, että Antwerpenin Opelin tehtaat sulkevat. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka työpaikkoja menetetään. Ensi viikolla Euroopan AY-liikkeet järjestävät Euroopan laajuisen mielenosoituksen, jossa pyritään siihen, että voidaan varmistaa työpaikat ja tuotanto Euroopassa. Kollegat haluavat täystyöllisyyttä ja myös päättäväisiä toimia EU-lta. He haluavat myös konkreettisia vastauksia nyt eikä vasta viiden vuoden kuluttua. Työnne ei kuitenkaan ole tähän suuntaan mitenkään äärimmäisen konkreettista. Viittasitte tässä EU 2020 strategian ja suuntaviivoihin, mutta tämä ei ole mitenkään kyllin konkreettista. Tarvitaan esimerkkejä, miten haluatte strategiset teolliset alat uuteen nousuun, miten esimerkiksi autoteollisuus saadaan elinvoimaiseksi ja pystytään säilyttämään sen työpaikat. Työllisyyssuuntaviivat ovat tietysti riippuvaisia yleisestä talouskasvusta, mutta me haluamme vahvistaa työllisyyttä EU 2020-strategiassa. Meillä on neljä suuntaviivaa. Työmarkkinoiden lisääminen, työttömyyden vähentäminen, meidän pitää edistää elinikäistä oppimista, hyviä työpaikkoja, koulutuksen parantaminen – ja meidän täytyy lisätä myöskin korkeakoulutuksen osuutta osana köyhyyden torjuntaa. Nämä ovat yleisiä suuntavivoja, joita pitää nyt sitten toteuttaa instituutioissa kaikkin välinein ja samoin myöskin kansallisella tasolla. No, meillä ei ole mitään taikasauvaa, jolla voitaisiin ratkaista kaikki työttömyyteen liittyvät kysymykset, vaan myöskin täytyy miettiä kaikkia kasvuun liittyviä toimia. Meidän täytyy miettiä rahoituksen vakautta, luottamusta markkinoihin. Meidän täytyy käyttää potentiaalia sisämarkkinoilla. Ja kun puhutaan autoalasta, niin totta kai tiedämme, että siellä oli ylikapasiteettia ei pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Ja me nyt sitten seuraamme tilannetta hyvin tarkkaan teollisuuden kanssa ja myöskin alan AY-liikkeiden kanssa. Madame Hannu Tak- Kiitoksia. Sitten Hannu Takkula. Kiitoksia puhemies Sorry. Ja, Anteeksi kyllä. Ymmärsin, että virhe tuli tässä esittelyssä, mutta ei se ollut ensimmäinen kerta. Mies olen ja yritän miehenä pysyä loppuun asti. Mutta sitten kysymykseen. Niin, arvon komission puheenjohtaja, nuorten työttömyys ja syrjäytyminen on iso ongelma, niin kuin sanoitte, 20 prosenttia nuorista on työttömänä. Ja ongelma on myös se, että kun nyt irtisanotaan paljon ihmisiä, niin suurin osa näistä irtisanotuista myöskin euroopan laajuisesti on yli viisikymmentä vuotiaita ihmisiä samaan aikaan monissa jäsenvaltioissa kuitenkin puhutaan että meidän täytyy pidentää työikiä meidän pitää nostaa eläkeikää ja puhutaan siitä että me tarvitsemme lisää ulkomaalaisia työntekijöitä tarvitaan siis voimakasta työperäistä maahanmuuttoa. minun mielestäni tässä on jollakin tavalla ristiriita nyt. haluaisin kysyä että jos halutaan nostaa työikiä niin miksei tarjota näille yli viisikymmentä vuotiaille mahdollisuutta jatkaa töissä heitä irtisanotaan tai miksei nuorille luoda mahdollisuutta vaan sanotaan että tarvitaan ulkomailta niin niin työperäistä maahanmuuttoa. mikä oikein on tällainen eurooppalainen strategia ja voidaanko me löytää se, koska uskon että me kaikki olemme siitä yhtä mieltä että nuorille lahjakkaille ihmisille pitäisi nyt löytyä työpaikat etteivät he syrjäytyisi koska syrjäytymiskehitys tulee maksamaan meidän yhteiskunnallemme aivan liian paljon want to win this competitiveness battle globally. Niin, yksi asia on varma. Tarvitsemme lisää ihmisiä, jotka tekevät enemmän töitä ja pidempään. Ja vielä paremmin lisäisin kilpailukykyisemmin. Eli ei tässä ole mitään ristiriitaa sen välillä, että on pidempi työelämä ja että on jonkinlaista maahanmuuttoa Eurooppaan. Tämä on aika erikoista, mutta tällä hetkellä Saksassa on lähes miljoona avointa työpaikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa lähes puoli miljoonaa työpaikkaa avoinna. Ei tässä nyt jonkinlainen epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä työmarkkinoilla, joten on paljon tekemistä tällä alalla ja uskon, että eläkkeiden uudistaminen on myöskin yksi tapa vaikuttaa asiaan. Nyt kriisin alana jäsenvaltiot, jotka eivät noudattaneet perinteistä politiikkaa, jossa ennakoitiin, että ihmisiä jää työttömäksi, silloin oli mahdotonta pitää ihmisiä pidempään työpaikoilla. Ja tämä on tärkeää, koska jos Eurooppa haluaa pysyä kilpailukykyisenä, meidän täytyy nostaa työllisyystasoa Euroopassa. Pani Anna Skrzydlewska. Kiitoksen. Anna Skrzydlewska panie przewodniczący! barroso! wspomniał pan w swoim dzisiejszym wystąpieniu że priorytetem. komisji puheenjohtaja barroso te sanoitte että työllisyyspolitiikassa komissio haluaa auttaa niitä jotka jäävät pois koulusta ja tulevat työmarkkinoille. nyt tiedämme että tämän ikäluokan työttömyys on lähes 40 prosenttia Espanjassa, 20 prosenttia Puolassa ja se nousee edelleen. Puolassa ongelma on se, että koulutus ja työmarkkinat eivät sovellu yhteen. Ja siellä ei myöskään ole harjoittelupaikkoja riittävästi. Voidaanko puhua Leonardo da Vincin huonosta menestyksestä? Miten te arvioitte sitä? Onko komissio valmistelemassa uusia toimia ja millaisia, joilla voitaisiin lisätä nuorten työllisyyttä mitä te voitte tällä hetkellä tarjota nuorille Euroopassa? Kiitos. Youth is the most... Nuorisotyöttömyys on kaikkein dramaattisin työttömyyden osa, koska se on nyt yli 20 prosenttia. Siitä syystä olemme ottaneet kolme käytännön aloitetta. Youth on the Move, Youth on Unemployment, Youth on the Move, jonka tavoitteena on lisätä tehokkuutta, Ja sen jälkeen nuorisotyöllisyyden lisääntäminen, lisääminen niin, että voidaan yhdistää taidot tarvittaviin työpaikkoihin. Sillä vuoteen 2020 mennessä meillä on yli 16 miljoonaa muuta työpaikkaa, jossa vaaditaan korkeaa pätevyyttä. Euroopan sosiaalirahasto käyttää 13,5 miljoonaa euroa 2007-2013 välillä työllisyyden lisäämiseksi. Eli meillä on sellaisia toimenpiteitä, joihin voimme ryhtyä Euroopan unionin tasolla. Ja, ja, ja tämä siis nuorisotuottomuudesta. Sitten Elisabeth Schroeder. Um, ähm, President Barroso. Puheenjohtaja Barroso, minun täytyy nyt puhua sitä vastaan, mitä sanoitte. Puhuitte vihreän äh, työpotentiaalin käytöstä ja sanotte, että nämä toimet on otettu mukaan 2020-strategiaan. Näin ei ole, ne on unohdettu siitä täysin. Ja pohdin miksi, koska on aivan selvää, että jos halutaan päästä hyvään työllisyystilanteeseen, niin talouden vihr- vihreäksi tekemisellä on suuri potentiaali. Miksi sitä ei tässä 2020 strategiassa ole ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta tuota työpotentiaalia todella käytetään pitkällä aikavälillä. Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo ottaa tämän yhdeksi painopistealueekseen, koska se uskoo, että siinä on suuri potentiaali. Mitä komissio aikoo tältä osin tehdä? It... Täytyy muistuttaa, että komissio laati tämän ilmastonmuutos- ja ilmastopaketin ja haluaisimme luoda lisää työpaikkoja tietyille sektoreille vihertämällä taloutta. Ja tämä on tietysti painopistealue myöskin tulevaisuudessa. Tämä on yksi merkittävimpiä tavoitteita EU 2020-strategiassa. Se on nyt strategian ytimessä ilmasto- ja energiatavoitteet 20 prosentin vähentäminen ja 20 prosenttia uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuuden lisääminen 20 prosentilla. Meillä on tämä 20 prosentin tavoite uusiutuvien osalta ja me luemme tälle alalle uusia työpaikkoja. Että totta kai se on hyvin tärkeä osa tätä tulevaisuuden työllisyysstrategiaa ja se on yksi tärkeimpiä tavoitteita. Kasvu, ei ainoastaan älykäs kasvu ja oikeudenmukainen kasvu on myöskin kestävä kasvu. Kiitoksia. Sitten viimeinen kysymys. Liisa Jaakonsaari. Arvoisa puhemies täällä on puhuttu aivan oikein paljon nuorista. toinen ihmisryhmä jota tämä työllisyyskriisi tulee iskemään erittäin rajusti ovat naiset. nimittäin nyt kun kansantaloudet velkaantuvat ja jäsenvaltiot tulevat leikkaamaan budjettia niin nämä budjettileikkaukset tulevat kohdistumaan monta kertaa niille aloille terveydenhuoltoon koulutukseen joilla naiset työskentelevät. kysynkin herra barrosolta mitä te sanotte ja mitä te aiotte tehdä niille jäsenvaltioille jotka huolimatta siitä että kaksituhatta kaksikymmentä ohjelmassa sanotaan että pitää panostaa inhimillisiin voimavaroihin koulutukseen terveydenhuoltoon leikkaavatkin niistä koska tämän päivän musiikkia jäsenvaltioissa on leikataan leikataan leikataan eikä investoidaan, investoidaan, investoidaan ihmisiin. mitä te aiotte tehdä näille jäsenvaltioille? for women uh, had risen to 9.3%. 9,3 prosenttia oli naisten työttömyys, eli alhaisempi kuin miesten työttömyys helmikuussa. Mutta tulevaisuudessa naisten työllisyys saattaa aiheuttaa huolenaiheita, koska nämä ovat juuri osa niistä aloista, joihin veronkiristykset tulevat kohdistumaan, ja siellähän on enemmän naisia työssä. Eli nyt meidän täytyy pyytää, että jäsenvaltiot miettivät ja tätä politiikassaan eivätkä hyväksy sitä, että naiset joutuvat tässä siirtymävaiheessa huonoon asemaan. Tämä tavoite työttömyyden osalta, tässähän on keskusteltu myöskin jäsenvaltioiden kanssa neuvostossa, tavoitteet, jotka liittyvät työllisyyden tasoon, meidän pitää edistää sekä miesten että naisten työllisyyttä. Ja joissain jäsenvaltioissa on hyvin suurta potentiaalia Joissain jäsenvaltioissa naisten työllisyys on hyvin paljon alhaisempi kuin miesten. Mr. President, thank you for... Kiitoksia komission puheenjohtaja. Kiitoksia näistä vastauksista. Kiitoksia, että olitte vastaamassa Euroopan parlamentin kysymyksiin. Tämä oli mielenkiintoista ja kiitoksia myöskin aktiivisille kollegoille edellisen tunnin aikana. Tapaamme sitten taas ensi kuussa kyselytunnilla ja varros on silloinkin paikalla. Kiitoksia.